Good afternoon everybody. Um, welcome. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tämänpäiväisen iltapäivän kokoukseen 23. päivä huhtikuuta. Ehkäpä ensin esityslistan hyväksyminen, jos kommentteja ei ole enkä sellaisia näe, niin esityslista on hyväksytty. Kuten tiedätte, tämä kokous lähetetään suoratoistona. Meillä on myös IMKO-valiokunnan lehti teillä käytettävissänne ja sitten jos ei ole mitään kommentteja edellisen kokousten pöytäkirjoihin, niin ne voidaan pitää hyväksyttyinä. Ennen kuin menemme keskustelemaan käynnissä olevissa toimielinten välisistä neuvotteluista. Haluaisin antaa puheenvuoron ensin vieraillemme tänä iltapäivänä, nimittäin komission jäsen Jurova, kuten tiedätte. Komission jäsen olen erittäin iloinen voidessani antaa teille puheenvuoron. Tämä on siis rakenteellisten vuoropuhelun puitteissa. Meillä on tämä kokous, teillä on puheenvuoro. Very much for giving me Arvoisa puheenjohtaja, suuret kiitokset siitä, että olette kutsuneet minut tänään tänne näin, että voin selvittää, mitä olemme tehneet, mitä teemme tällä hetkellä, mitä haluamme tehdä. Ja äh, te tietysti varmasti annatte kommentteja, mutta toivoisin myöskin jotain viestiä siitä, että teemme yhdessä äh, työtä sen eteen, että saamme nämä äh, tärkeät lainsäädännön kohdat todella pakettiin Kuten olen jo viimeksi sanonutkin ja siitä onkin jo aikaa vierähtänyt, niin olemme halunneet valmistella hyvin kunnianhimoista pakettia, joka nyt varmasti sitten on saanut nimekseen juuri tämän kuluttajien vahvempi asema. Ja haluamme siis antaa lisää kuluttajille mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan. Näin olemme siis tehneet. Olemme hyväksyneet tämän paketin kuluttajat vahvempaan asemaan ja tämä on ollut aika pitkällinen menettely. Se liittyy refittiin ja olemme itse asiassa tässä käsitelleet kuutta direktiivejä ja yhtä asetusta, ja REFIT on sitten johtanut seuraavan lopputulokseen. Me olemme sitä mieltä, että tietysti Euroopassa kuluttajansuoja on hyvä, mutta on myöskin suuri puute, joka liittyy oikeuksien täytäntöönpanoon ja sen valvontaan, ja senpä takia juuri haluamme tähän keskittyä erityisesti. Me emme lähde tietenkään nollasta, vaan olen iloinen, että olemme todella saaneet jo tämän katsauksen tästä tilanteesta tehdyksi ja tämä on todella hyvä parannus kuluttajansuojapolitiikalle. Ja olen myöskin iloinen siitä, että olemme jo myöskin sosiaalista mediaa ja Facebookia ja muita ehtoja koskevissa neuvotteluissa. Todella me tarvitsemme hyvää diiliä kuluttajia ajatellen, mutta jos ajatellaan äskettäisiä tapahtumia, Ryanair, Dieselgate ja muut ovat osoittaneet, että että äh, vielä äh, on parannettavaa Euroopassa, kun ajatellaan todella äh, yksityisten kuluttajien oikeuksien suojaa. Ja sen takia olemmekin nyt ehdottaneet uutta ähm, tointa, jonka tarkoituksena on todella tuoda Euroopan tällainen ryhmäkanne. Ja kysymys on pohjata kieltokanne 2017 ryhmäkanne kysymyksille myöskin. Ja kysymys ei ole tietenkään siitä, että meillä olisi tällainen samanlainen kuin Yhdysvaltojen ryhmäkanne menettely, vaan kysymys on siitä, että kuluttajat saisivat korvaukset ja eivätkä suinkaan asianajajat tällä omia palkkioitaan lihottaisi, vaan olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi suojakeinoja väärinkäytöksiä vastaan ja sitä, että todella myöskin kolmansien tahojen rahoitus on täysin avointa ja valvottua ja me haluamme jättää myöskin jäsenvaltioille mahdollisuuden tietysti toteuttaa tämän systeemin omien siviililakiensa, yksityislakiensa puitteissa. Nyt kysymys on siitä kuitenkin, että tuomme tällaisen ryhmäkanteen Eurooppaan. Sitten olemme ehdottaneet myöskin toista lainsäädäntötointa ja kysymys on siitä, että toimme kohdennetusti. Tässä pohjalla on hyvin tarkka olemassa olevan lainsäädännön tutkiminen sekä eri osa osa-alueiden tutkiminen ja sidosryhmien kuuleminen. Selvitinkin jo, että kysymys on siis REFIT-menettelystä. Haluamme uudistaa sääntöjä, haluamme päästä asioista eroon, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Haluamme myöskin päästä eroon sellaisista asioista, jotka eivät ole liikinoharjoittajille ja kuluttajille hyvä asia. Ja haluamme, että todella kuluttajan suoja on tällä vuosituhannella päivitetty siihen, joten otamme todella huomioon kaikki nämä kysymykset ja myöskin ne digitaalisesta ostamisen muodo, digitaalisesta ostamisen muodosta tulevat haasteet otamme siis myöskin huomioon. Selvitän hiukan yksityiskohtaisemmin minkä takia olemme nyt sitten pyrkineet digitaalisia sääntöjä tässä rukkaamaan. Olemme ottaneet huomioon nämä kuluttajakysymykset aikaisemmissa aloitteissa kuin vaikkapa mitä tulee geoblokkaukseen ja tältä osin tehtyihin ehdotuksiin. Ja nyt olen iloinen siitä, että neuvottelut on saatu myöskin digitaalisen sopimuksen osalta neuvottelut hyvään vaiheeseen. Toivon mukaan saamme trilogit tältä osin kesän mennessä valmiiksi ja toivottavasti pystymme myöskin saada tämän myynti- ja tavaraehdotuksen ensi vuoden kevääseen mennessä valmiiksi. Siis tarvitsemme todella niin myyjien kuin operaattoreiden, toimijoiden kuin kuluttajienkin suojan osalta tätä, tätä, näitä ratkaisuja, koska tarvitsemme todella kunnollista sisämarkkinastrategiaa ja tämä on osa sitä. Tämä siis hyödyttää niin elinkeinoharjoittajia kuin myöskin kuluttajia. Tässä uudessa kuluttajien vahvempaan asemaan pyrkivällä menettelyllä pyrimme myöskin parantamaan kuluttajien asemaa markkina paikoilla, netin markkinapaikoilla ja myöskin niin sanotuissa ilmaisissa digitaalipalveluissa. Nämä niin sanotut ilmaiset digipalvelut itse asiassa tarkoittavat sitä, että mitään ilmaisia lounaitahan ei ole, joten on ymmärrettävä, mistä tässä on kysymys. Ilmaiset digipalvelut ovat siis sellaisia, jos ihmiset eivät maksa rahalla, vaan he maksavat omilla henkilökohtaisilla tiedoillaan. Ja tämä on kysymys, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Ja kuten muulloinkin äh, kuluttajansuojapolitiikassa meidän täytyy taata myöskin symmetria ja tämän otamme todella täysimääräisesti huomioon. Mitä tulee siis näin sanottuihin ilmaisiin digipalveluihin, olemme ehdottaneet, että että äh, niihin pätevät samat säännöt kuin mitä äh, tulee tiedotukseen tai äh, rahalla maksettuihin palveluihin ja niiden perumiseen ja erityisesti jos kysymys on siis äh, henkilökohtaisista tiedoista. Mitä tulee sitten näihin netin markkinapaikkoihin, hyvin usein kuluttajat eivät tiedä, keneltä he ostavat, kun äh, siellä toimivat. Ja jos sitten asiat menevät vikaan, niin ei ole helppoa tietää, kuka on vastuussa ja mitä oikeuksia kuluttajalla on. Jos hän on tehnyt vaikkapa nettiostoksen, uusi sääntö pätee äh, sillä tavalla, että netin markkinapaikoilla on todella selvästi selvitetty, selvitettävä, kenen kanssa kuluttaja on tekemisissä, ja tämä varmasti tuo lisää luottamusta myöskin tällaiseen bisnesmalliin. Toisekseen me haluamme, että kuluttajansuojasäännöt ovat myöskin Ähm, sellaisia, että on enemmän pelotevaikutusta omaavia äh, seuraamuksia myöskin äh, mahdollista ottaa käyttöön. Tämä on äh, hyvä lisä jo olemassa oleviin sääntöihin ja jäsenvaltiot voivat tällä tavalla paremmin vaikkapa määrätä sakkoja ja tällä tavalla tehokkaasti pyrkiä ottamaan huomioon erityisesti sellaiset rikkomukset, jotka ovat EUn laajuisia. Nyt tällä hetkellä meillä on hyvin moninaiset kansalliset säännöt tältä osin, joten tämä ei ole toiminut kovin hyvin. Olen aina sanonut, että huijaaminen on halpaa joissain jäsenvaltioissa ja tämä on nyt saatava loppumaan koska tätä sakko, sakkokäytännöt ovat myös sirpaleisia jäsenvaltiosta toiseen. Ehdotamme siis, että että ähm, näissä rikkomustapauksissa jäsenvaltioiden pitäisi omiin lainsäädäntöihinsä ottaa sellainen maksimisakko, joka on ainakin 4 prosenttia toimijoiden vuotuisesta liikevaihdosta jäsenvaltioissa. Ja tämä on se tapa, jolla jäsenvaltiot voivat varmastikin myöskin pitämään myöskin rahoituksen hyvällä tasolla. Meidän on vahvistettava sääntöjä rangaistuksista. Tämä suojaa kuluttajia tehokkaammin erityisesti tietyissä tilanteissa. Erityisesti ehdotamme, että kun määritellään sakkoja yksittäisissä tapauksissa, jäsenvaltioiden vastuuviranomaiset ja tuomioistuimet joutuisivat käyttämään yhteisiä kriteerejä, jotka sisältävät muun muassa rikkomuksen rajat ylittävän luonteen. Kolmanneksi me käsittelemme ähm, erilaisten eritasoisen laadun äh, ongelmaa. Kuten Juncker sanoi, äh, toisen luokan kansalaisia eu ei saa olla. Me siis varmistamme, että äh, kaikkien tuotteiden täytyy olla identtisiä, jos niitä tarjotaan toisissa jäsenvaltioissa jos nämä tuotteet ovat hyvin erilaisia koostumukseltaan, niin tämä on harhaanjohtava kaupallinen käytänne. Me olemme antaneet suuntaviivoja tästä, mutta olemme yhä uudelleen kuulleet, että tämä ei ollut riittävän selvää. Tämä uusi määräys auttaa vastuuviranomaisia, kun ne arvioivat tapaustapaukselta tapaukselta onko jonkun tuotteen markkinointi epäreilun kaupankäyntidirektiivin sääntöjen mukainen. Tiukemmat rangaistukset tai mahdollisia tällä tavoin tuottajien on vaikeampi tarjota, tai se tulee kalliimmaksi tuottajille tarjota näitä erilaatuisia tuotteita. Lisäksi me ehdottaa harmonisointia metodologiaa elintarvikkeiden äh, tarkastamiselle. Mietimme myös sen laajentamista toisiin kuluttajatuotteisiin, kuten esimerkiksi pesuaineisiin. Neljänneksi me tulemme jatkamaan me varmistaaksemme äh, kuluttajien paremman kuluttajaluojasäädännön tietomuksen, samoin kuin muiden toimijoiden paremman kuluttajalainsäädännön tiedotuksen. Me olemme aloittaneet koulutusyhtä ohjelman pienille ja keskisuurille kaupankävijöille EU-ssa. Tällä tavoin niiden on helpompi noudattaa sääntöjä. Haluaisin lyhyesti myös puhua tuoteturvallisuudesta, joka on yksi kuluttajan suojan pilareista. Komissio jatkuvasti parantaa EUn nopean ilmoituksen järjestelmää. Me haluamme parantaa, hyödyntää sen etuja kuluttajille ja viranomaisille. Komissio ja tukee myös markkinavalvontatoimintaa. Me myös keskustelemme suurimpien netti myyjien kanssa, kuten Amazonin, Alibaban ja muiden kanssa, ja odotamme, että ne sitoutuvat vapaaehtoisesti parantamaan tuotteiden turvallisuutta nettisivuillaan jopa ylitse lain määräämien velvoitteen kesäkuun loppuun mennessä. Myös keinoäly on asia, jota tarkastelemme. Tämän vuoden tiedonanto keinoälystä tulee olemaan merkittävä. Haluan korostaa, että meidän on myös ajateltava kuluttajan turvallisuutta, kun kehitämme keinoälyä. Lopuksi haluan sanoa, että toivottavasti voin luottaa teihin ja Euroopan parlamenttiin yleensäkin, että voimme nopeasti edistyä tässä uudessa kuluttajapaketissa olisi hyväksi kuluttajille, jos voisimme saattaa nämä ehdotukset päätökseen vielä tällä kaudella. Kiitoksia oikein paljon Mielenkiinnosta ja odotan kovasti kysymyksiänne. Kiitos. Kiitokset eh, komission jäsenelle. Haluaisin antaa puheenvuoron ensin koordinaattoreille, ryhmien koordinaattoreille, jotta Dasart, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin pyytää anteeksi koordinaattorin Mehra Dantin puolesta, koska hän on tänä aamuna vasta tullut Paraguaista, jossa hän oli vaalitarkkailijana ja sen vuoksi ei voi olla paikalla täällä tänään. Mutta hän pyysi minua edustamaan itseään, minkä luonnollisesti hyvin mielelläni teen. Te puhuitte muutamista asioista komission jäsen, jotka ovat erityisen tärkeitä. Minun ryhmäni on viimeisen kymmenen vuotta, jos ei jopa 15 vuotta, halunnut nimenomaan parempia välineitä oikeuden tai, tai lakien täytäntöönpanoon. Ja komissio on aina väittänyt, että se ei ole välttämätöntä. 11. huhtikuuta kuitenkin tarjositte tätä ryhmäkannejärjestelmää, joka on ensimmäinen tärkeä askel ja se ilahduttaa minua kovasti. On ikävä, että herra Schwab ei ole paikalla, koska hän sanoo aina, että emme halua mitään ryhmäkanteita ala USA, mutta minä näin teidän ehdotuksenne ja se ei ole todellakaan mikään amerikkalainen malli, vaan hyvin järkevä malli. luonnollisestikaan emme halua sitä, mitä USAssa tehdään, koska emme me halua tässä rikastuttaa lakimiehiä, vaan me haluamme apua ja tukea kuluttajille. Se on välttämätöntä, koska ostokset internetissä ovat rajat ylittäviä ja se on monille kuluttajille, ja monilla kuluttajilla on sitten eh, ongelmia saada oikeutta. Te mainitsitte Ryanairin, Facebookin, diesel Diesel-skandaalin voisin mainita ja monia muitakin asioita, joissa näemme, että Euroopan kuluttajat eh, eh, ovat näistä asioista tietoisia. Ja teidän täytyy huolehtia siitä, että kansalaiset, kuluttajat, kuluttajat saavat oikeutta järkevällä tavalla ja teidän täytyy sitä valvoa. Luonnollisesti olisimme huono parlamentti, jos me sanoisimme, että okei, kaikki on hienoa eikä mitään tarvitse parantaa. Luonnollisesti me tulemme tekemään vielä parannusehdotuksia, mutta lähestymistapa on hyvä ja positiivinen ja pidän sitä hyvänä. Toinen asia, josta te puhuitte, on alustojen informointivelvollisuus, joka on myös hyvin tärkeä kysymys. Me toteamme yhä useammin, että kuluttajat tilaavat jotain, eivätkä sitten loppujen lopuksi tiedä, kuka on sopimusosapuoli. Ja tämä on hyvin hämärää. Ja kaikki alustat eivät ole sitten valmiita tietosuojakysymysten vuoksi antamaan tätä tietoa siitä, kuka sopimus, toinen sopimusosapuoli on. Tämä asia on järjestettävä kuntoon ja jos te ette ole, ja jos ei ole valmis antamaan sopimusosapuolen nimeä, niin silloin näiden alustojen täytyy itse kantaa vastuu itsellään. Me menemme kuitenkin hieman ehkä pitemmälle kuin komissio, kuten te sanoittekin, mutta nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka on nyt selvitettävä. Sitten te puhuitte digitaalisista sopimuksista, myös minä toivon. Ja Paskalin kanssa tässä teemmekin kovasti juuri töitä, niin että ei olisi kysymys vain näistä digitaalisista sisällöistä, vaan myös tuotedirektiivistä ja myyntidirektiivistä, että ne saataisiin tänä vuonna. Ja on hienoa, että tämä voisi onnistua. Ja tulemme tekemään käsikädessä yhteistyötä ja menemään eteenpäin, koska aihe on tärkeä. Ja tämä on myös hyvin tärkeää kuluttajille, koska kuluttajat tarvitsevat vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät internettiin ja joita syntyy koko ajan yhä useammin, varsinkin tulevaisuudessa näin tulee käymään. Eli meidän ei tule jäädä jälkijunaan, vaan olla rinta rinnan harppomassa eteenpäin koko teollisuuden kanssa. Tämä on hieno asia ja siitä kiittäisin teitä, hyvä komission jäsen. Ja kiitän teitä myös hyvästä yhteistyöstä ja teidän kabinettianne hyvästä yhteistyöstä, näin voin esittelijänä sanoa. Tämä on todella miellyttävää. Sitten vielä yksi asia, joka aiheuttaa minulle hieman hammasten kiristystä, on tämä New Deal ähm, kuluttajien kanssa. Äh, te haluatte äh, täydentää näitä oikeuksia liittyen äh, palautusoikeuksiin net, nettiostoksissa. Mutta sehän liittyy niihin tuotteisiin. Ja te puhutte ihan niin kuin se ei olisikaan näin. Ja tämä heikentäisi kuluttajasuojaa ja se loisi myös oikeus epävarmuutta. Miten teille tuli tämä ajatus? Voin sanoa suoraan teille jo tänään, että minun ryhmäni ei tule suostumaan tällaiseen lähestymistapaan, koska meidän mielestämme kuluttajasuoja, joka on ihan eurooppalaisella, että tämä jälleen kyseenalaistettaisiin. Tämä minua hieman hämmästytti ja ehkä voisitte selittää, miksi te olette näin tehneet. Ja sanon vielä kerran selkeästi, että sosiaalidemokraattinen ryhmä ei tule hyväksymään sitä. Thank you very much. And... Kiitos. Ja Dalton ECRstä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ja tervetuloa komissaarille ja kiitoksia ehdotuksistanne. Äh, meillä oli äh, lyhyt keskustelu viime viikolla, mutta äh, omalta osastani, kun olen esittelijä tässä paketissa, niin voitte minä olen täysin sitoutunut siihen, että tämä saadaan läpi siinä aikataulussa, kun mikä teilläkin on. Minä todella toivoisin, että se olisi ensi, viikon, ensi vuoden maaliskuuhun asti valmiina mutta minä tulen kovasti tekemään työtä sen eteen, että tämä saadaan tällä mandaatilla tehtyä. Sitten ehdotuksesta. Minulla on muutamia kysymyksiä. Yksi oli äh, laajalti levinneet rikkomukset, äh, sen määritelmä. Tässä äh, sanotaan, että sellaiset asiat, jotka voivat haitata kuluttajien kollektiivisia etuja useissa jäsenvaltioissa. Tämä on hyvin laaja lähestymistapa ja sitten rangaistukset tulevista tai hypoteettisista seurauksista. Voitaisiko tätä parantaa? Me voisimme yrittää vähän kaventaa tätä, koska tämä on kovin laaja määritelmä. Sitten ovelta ovelle myynti. Minä en pidä ovelta ovella myynnistä. Suurin osa ihmisistä ei siitä varmaan pidä. Mutta pitäisikö meidän todellakin käyttää perheelämän suojaa syynä, että jäsenvaltiot voivat kieltää sen. Me olemme eh, täällä tehneet hyvin paljon työtä eh, muiden kuin tarifiesteiden suhteen täällä valiokunnassa ja meidän lähestymistapamme se, että kaikkien eh, kaupan esteiden pitäisi olla suhteellisia, oikeasuhtaisia ja myöskin perusteltuja. Ja vaarana on se, että jos me sanomme, että perheelämä on syy rajoittaa palvelujen tarjoamista, niin mitä se sitten tarkoittaa, jos jäsenvaltiot käyttävät tuota samaa perustelua muita rajoituksia varten. Joten meidän täytyy olla hyvin varovaisia tässä. Sitten tämä sopimus, siis lisäsopimusdirektiivi, me emme ole vielä saaneet sitä päätökseen. Miten varmistamme, ettei tule kahta edustaa? Meillä on nämä kaksi ehdotusta ja tämä on nyt vaarana, että ne eivät sovi yhteen. Sitten elintarvikkeiden laatuerot varmasti saatte täällä hyvin paljon tukea asialle. Monet valiokunnan jäsenet ovat olleet hyvin innostuneita tästä aiheesta. Tämä on hyvä, että sitä viedään eteenpäin. Minulla on muutamia kysymyksiä asioista, joita ehdotatte tässä. Esimerkiksi tuotteet, jotka merkitään identtisiksi, mutta koostumus on vähän erilainen. Sokeri yksi esimerkki. Jos yhdistyneessä kuningaskunnassa ostaa tölkillisen Coca-Colaa, niin se tuotetaan äh, ruokosokerilla. Äh, jos tuon saman tölkin ostaa täällä Belgiassa tai Ranskassa, niin sitten se on tehty äh, juurikassokerilla, koska juurikassokeria käytetään täällä enemmän, siis sen tuotanto on lähempänä. Yhdysvalloissa käytetään isoglukoosia, koska tai, tai maissisiirappia, mm, eli tämä on sama tuote, mutta raaka-aineet vaihtelevat äh, maantieteellisen alkuperän takia, joten miten tämä asia otetaan huomioon, äh, vaikkakin periaatteesta saa, tuemme laajasti e- ehdotustanne. Sitten vielä muutama asia. Olen samaa mieltä siitä, mitä sosiaalidemokraatit sanoivat muutoksista äh, palautusoikeuteen Minusta on vaikea ymmärtää, miten voisimme perustella tämän hyvin, koska se on olemassa oleva kuluttajan oikeus ja nyt sitten todistustaakka on kuluttajilla eikä yrityksillä. Olisi hyvin vaikea perustella tätä. Sitten vähän yleisempi visio tässä ehdotuksessa on se, että meidän on onnistuttava tässä, mutta meidän on oltava myös varovaisia, että me ole liian tiukkoina, koska jos olemme yritysten suhteen liian tiukkoina, niin kuluttajat kärsivät lopuksi. He saavat vähemmän tuotteita, jotka ovat kalliimpia, eli tämä pitää tasapainottaa hyvin. Ja erityisesti, jos vaikeutamme pienten yritysten markkinoille pääsyä, ja monet reaktiot tähän ehdotukseen, erityisesti liike-elämästä, ovat olleet varsin kielteisiä. Joten seuraava kysymykseni on, miten aiotte myydä nämä muutokset liikemaailmalle? Ja tässä kaikki, kiitoksia. Thank you very much. And then uh, for Aldi. Kiitos ja sitten Alden puolesta Miltenberg. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, Chair. First of all, uh, the... Kiitos. Kiitokset ALDE-ryhmän puolesta myöskin komissaari, tervetuloa ja todella haluan tukea ALDEn puolesta tätä uutta uh, kuluttajat vahvempaan asemaan kantaa ja erityisesti kysymys on digitaalipalveluista. Tässä saadaan selkeät horisontaaliset yksinkertaiset äh, palvelut, jotka pätevät kaikkiin toimijoihin, jotka näitä palveluita äh, tarjoavat. Ja minun mielestäni tämä on oikein hyvä äh, lähestymistapa tähän kuluttajansuojalainsäädäntöön ja myöskin siihen, että entistä enemmän pyrimme näiden digitaalisisältöjen myötä myöskin tietoperäiseen talouteen. Tämähän on meille haaste. Tärkeää on, että kuluttajat ovat tehneet valistuneen valinnan erilaisten kaupallisten palveluiden joukosta, mutta on myöskin muistettava, että kuluttajan luottamus riippuu myöskin siitä, kuinka johdonmukaisesti näitä sääntöjä noudatetaan elinkeinharjoittajien keskuudessa. Ja useasti olemme huomanneet äskettäin juuri, että nykyisiä asetuksia ei ole pantu täytäntöön kunnolla. Joten kysymykseni onkin, kuinka komissio takaa tulevaisuudessa, että todella kuluttajan suojasääntöjä noudatetaan myöskin elinkeinonharjoittajien keskuudessa? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten vielä yksi huomio. Mielestäni on todella fiksua pyrkiä ottamaan tällainen ryhmäkannekäyttöön. käyttöön. Tällä tavalla kuluttajajärjestöt voivat pyrkiä hakemaan hyvitystä kuluttajaryhmän puolesta, jos heitä on johdettu harhaan. Tämä on aivan erityyppinen kuin amerikkalainen systeemi, joten aivan oikein totesittekin tuossa lehdistötilaisuudessa, että tämä on eurooppalainen tapa ja tämä on mielestäni fiksu lähestymistapa. Totta kai täytyy katsoa myöskin kaikkia yksityiskohtia, kuten esimerkiksi vaikkapa se, että kuinka saadaan Ähm, tai pystytään toimimaan sellaisessa tilanteessa, etteivät jotkut järjestöt tässä lähde haastamaan komissiota, koska jos on tällaisia pätemysvaatimuksia, vaatimuksia, niin kuinka ne sitten hoidetaan. Mutta kaiken kaikkiaan uskon, että tämä osoittaa, että olette ryhtyneet todella työhön kuluttajan oikeuksia parantamaan. Ja tämä on varmasti myöskin IMKO-valiokunnan etujen mukaista, että takaamme sen, että eurooppalaiset kuluttajat voivat näistä säännöistä hyötyä, että sääntöjä pannaan täytäntöön ja täytäntöpanoa valvotaan, eikä olla ähm, tietenkään elinkeinon harjoittaja vastaan eikä kuluttaja vastaan, vaan toimitaan kaikkien edun nimissä. Then, uh... Kiitos. Kue. Ryhmän nimessä Dennis Jong, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos, että komission jäsen on tullut valiokuntaamme. Ihan lyhykäisesti. Kaksi asiaa. Ah, joukkokanne, eh, ryhmäkanne eh, direktiivi. Edustajakanne. Meidän täytyy vielä tätä hieman selvitellä ja määritellä selkeästi esimerkiksi toimivaltuudet IMKON ja JURin välillä. Tätä täytyy tarkastella hieman tarkemmin, mutta sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnalla täytyy olla tässä asiassa tärkeä rooli. Tämä valittu tie, jonka komissio siis valitsi, oli, että emme lähde sille tielle, että teemme tästä tällaisen voittotoimen. Minusta se on hyvä asia, että sille tielle ei ole lähdetty. Ja kollegoitteiden kanssa tuemme sitä. Artiklassa 7 hyvin mielenkiintoisella tavalla ennakoitte, mitä tapahtuu tapahtuu tämän rahoituksen kanssa. Ja siinä minusta te olette valinneet hyvin konkreettisen ja hyvän vaihtoehdon. Ja periaatteessa olen samaa mieltä Alden kanssa. Meidän täytyy luonnollisesti tarkastella lähitulevaisuudessa näitä yksityiskohtia, mutta tämä on hyvä pohja ja perusta työllemme. Minulla on kysymys kuitenkin, koska komission jäsen koska samoin kuin te, on, on, teillä on ollut yksi tällainen asia, jossa kuluttajat ovat kokeneet yhteistä harmia, vahinkoa, eli Dieselgate ja Volkswagen. Bien koska kirjoitti kirjoit, kirjeitä yrityksille ja vaati kompensointia, mutta tällä hetkellä on yhä vielä kuluttajia, joihin tämä iskee, jotka eivät ole saaneet yhtään mitään. Ehkä olisi mahdollista tehdä uusi ehdotus. Mitä mieltä te olette? Olisiko mahdollista, että komissio nyt pistäisi hieman höyryä pyttyyn tässä asiassa, koska aika moni kuluttaja Euroopassa kärsii näistä seurauksista. Ja jos vertaa tilannetta USAhan, jossa Volkswagen maksoi paljon korvauksia, niin tilanteen pitäisi olla Euroopassa sama. Vielä yksi kysymys, ehkä olen väärässä, kun otan sen tässä esiin nyt, mutta tänään näimme tämän kauan odotetun ehdotuksen väärinkäytösten paljastajien tukemiseksi. Mutta näin, että oikeusperusta hämmästyksekseni oli ihan eri kuin mitä me olimme miettineet parlamentissa aikaisemmin. Siinä nimittäin sisämarkkinat tässä ehdotuksessa tulee etualalle. Ja sisämarkkinoiden intresseissä on, äh, sisämarkkinoiden intressit ovat nimenomaan tämän direktiiviehdotuksen äh, keskiössä. Ja no, toki siinä otetaan esiin myös EUn äh, taloudelliset intressit, mutta ehkä te voisitte kertoa hieman, missä tämän ehdotuksen kanssa mennään. Kiitos. Vihreiden koordinaattori ei ole, joten herra Sulo ERFstä, olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaarille. Minä uskon, että näinä vuosina olemme ymmärtäneet, että kun puhumme eh, yhtenäismarkkinoiden kehittämisestä ja erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisestä, yksi eh, tärkeä edellytys eh, tälle kehityksellä on luottamus, kuluttajien ja käyttäjien luottamus, eli kyky taata terveellinen ympäristö, jossa kuluttajat ja käyttäjät voivat toimia. Ja arvostan komissaarin lähestymistapa, erityisesti kun hän sanoo, ettei eh, ei voi olla taloudellisesti hyödyllistä eh, kiertää sääntöjä ja huijata kuluttajia, joten eh, siksi nämä tehdyt ehdotukset ovat tervetulleita tämä kuluttajien saattaminen vahvempaan asemaan. Kuitenkin kaksi asiaa minulla olisi, joita haluaisin vähän selvitystä. Ensimmäinen koskee välineitä te esittelette uudelleen tämän edustajakanteen. Sanoitte, että tämän tarkoituksena on antaa huijatuille käyttäjille jotain joku hyödyllinen väline käyttöön, eikä niin kuten Yhdysvalloissa, että joutuu liiketoiminnan kohteeksi. Ja tämä on myönteistä, mutta me taas hukkaamme tässä yhden mahdollisuuden, koska olisi mielenkiintoista ottaa käyttöön myös tällainen mm, retroaktiivisuus tässä välineessä. Ajattelen nyt dieselgeittiä, koska tällä välineellä ne kuluttajat, jotka ovat joutuneet huijatuksi, eivät välttämättä saa kuitenkaan korvauksia. Tämä on hukattu mahdollisuus. Olisimme voineet osoittaa haluamme suojata kuluttajaa. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, mitä ketä haluamme suojata. Täällä puhumme hyvin paljon henkilötietojen suojasta. Ne ovat ihan selkeitä. Ne ovat ne tiedot, joita annamme, kun allekirjoitamme sopimuksen nimi, sukunimi, osoite ja muutamia muita tietoja. Mutta nykypäivänä, kun tietojärjestelmät ovat niin kehittyneet, monet muutkin tiedot päätyvät kiertoon, jotka eivät ole henkilötietoja. Joskus on vaikea erottaa näitä tietoja tarkasti toisistaan. Tarkoitan sovellusten keräämiä tietoja, meidän viestejämme, kun kirjoitamme jollekulle. Kaikki tiedot, joita esineiden internet hyödyntää Siksi on tärkeää selveästi määritellä tietosuoja, määritellä se, mitä tarkoitamme, kun siitä puhumme. Ja silloin, kun raja ei ole niin selkeä, niin minä toivoisin, että valitaan maksimisuojan tie, eikä sellainen tie, että annetaan liian paljon liikkumavaraa. Ja sanon sen näinä päivinä, jolloin käsittelemme Facebookin tietovuotoa. Joten meillä siis tänä päivänä on tällainen epämääräinen tilanne, kun sääntöjä ei ole määritelty kunnolla. Ja uskon, että edessämme on merkittävä haaste, koska tämä on nyt hetki, jolloin meidän täytyy toisaalta suojella käyttäjää, toisaalta myöskin taata yritysten terve kehitys ilman, että äh, syntyy liikaa taakkaa niille, jotka haluavat sisämarkkinoita vietä kohti ähm, uusia innovatiivisimpia rajoja. Kiitos ähm, teemme yhden kierroksen, koska tässä on varmaan paljon kysymyksiä samasta aiheesta. Catherine Stiles. Kiitos siitä, että tulitte komissaari. On mukava nähdä teitä ja mukava myöskin, että viime viikolla puhuitte Facebookista ja Cambridge Analyticasta ja todella olette myöskin tietosuojaan sitoutuneet täysin henkilökohtaisella tasollakin. Viime viikon kokemus oli oikein myönteinen tältä osin. Tietysti tietoihin liittyvät kysymykset ovat hyvin mielenkiintoisia, koska täällähän kysymys on kuluttajan suojasta täällä valiokunnassa. Ja kun tätä asiaa sitten tutkitaan vielä entistä enemmän, niin henkilö, joka on näitä asioita erityisesti penkonut asiantuntija, hän todella totesi, että hän siis kasasi paljon äh, tietoa ja äh, siltä osin oli todella mahdollista, että tämä asia ei mennyt täysin sääntöjen mukaisesti, joten on hyvin tärkeää, että kuluttajat saavat tiedon siitä, että heidän tietojaan käsitellään luottamuksellisella tavalla. Ja nyt kysymys on sellaisesta osa-alueesta, jossa teidän johtajuutenne on todella tärkeää, ja erityisesti kun kysymys on vielä EU-vaaleista vuonna 2019, mutta jos mennään nyt sitten tästä eteenpäin kuitenkin, halusin ottaa vielä siellä äh, tuotteiden äh, turvallisuuskysymyksen esimerkiksi tiedätte, että tältä osinhan on monia asioita, joilta kuluttajia suojellaan, mutta vielä uskon, että meidän täytyy myöskin miettiä tätä tässä yhteydessä, joten toivoisin, että tekin käsittelisitte tätä asiaa, jos ajatellaan vaikkapa vastuukysymyksiä. Täällä valiokunnassahan me puhumme aina vaikkapa tuoteturvallisuudesta, jos kysymys on vaikkapa lasten tavaroista, kuinka niitä valvotaan, tai vaikkapa nuket. Hyvin monet kuluttajajärjestöt ovat puhuneet tästä asiasta koska onhan aivan mahdollista, että niin kuin kellotkin, niin myöskin ehkäpä nuketkin voisivat olla jollain lailla jollain tavalla vakoilla ihmisiä, joten kyllä todella myöskin turvallisuus liittyy näihin kuluttajan oikeuksiin ja tietokysymyksiin. Joissakin maassa tietyt asiat ovat kiellettyjä, joissain maassa taas ne eivät ole. Tarvitaan lisäselvyyttä tähän. Ja tämä äh, ryhmäkanne on mielestäni myöskin hyvä asia, mutta uskon, että meidän täytyy vielä pyrkiä tätä äh, äh, edistämään ennen EU-vaaleja. On todella mukavaa, että tulitte tänne ja hyvää äh, työtä. Please. Sitten Pascal Arimon. Presidentin. Ähm, Kiitos äh, puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. EPP-ryhmän koordinaattori Anders Schwabin nimissä minä puhun, hän ei ikävä kyllä voi olla paikalla. Ihan lyhykäisesti, mitä tulee tähän ehdotukseen kuin Deal for Consumers. Me seuraamme tätä luonnollisesti läheltä ja teemme rakentavasti yhteistyötä ja toivotan onnea komission jäsenelle. Meillä Belgiassa äh, on jo tämä äh, ryhmäkannejärjestelmä. Ja tärkeää on myös se, että meillä on ero eurooppalaisen ja amerikkalaisen järjestelmän välillä. Te valitsitte eurooppalaisen järjestelmän, kuten esimerkiksi Belgiassa jo nyt on. Ja henkilökohtaisesti äh, puhun tästä nyt, me emme ole puhuneet tästä vielä ryhmässä, mutta tämä järjestelmä toimii ja se on Ähm, kuluttajalle myös käsitettävä ja toimii hyvin. Sitten haluaisin vielä kiittää komission jäsentä erinomaisesta yhteistyöstä, jota olemme tehneet näissä kahdessa hyvin hankalassakin asiassa, Digital and Tangible Goods. Ja haluaisin kiittää teitä myös äh, ponnisteluistanne kehottaa jäsenvaltioita löytämään rakentava ratkaisu ja te olette tukeneet meitä siitä, siinä, että jäsenvaltiot näkisivät tämän myös tärkeänä ja että tämä saataisiin päätökseen vielä tämän lainsäädäntökauden aikana. Se olisi mielestäni hyvä asia näinä aikoina, kun Euroopan täytyy todellakin äh, saada jotain aikaiseksi. Joten äh, tämä on sekä kuluttajille että yrittäjille hyvä merkki siitä, että Eurooppa äh, hoitaa näitä ongelmia. Kiitoksia hyvä komission jäsen yhteistyöstä ja siitä, että tulitte tänne. Kiitos. Ja sitten se haluaa. Děkuji za slovo. Já využiju toho, že můžu paní... Kiitoksia oikein paljon. Minä hyödynnän tätä mahdollisuudesta voida puhua tsekkiä komission jäsenelle. Olen erittäin iloinen, että olette täällä ja kiitoksia puheenvuorosta. Että varmaan ylläty kysymyksestäni, joka liittyy tuotteiden eri laatuisuuteen, laatueroihin. Olemme keskustelleet tästä asiasta jo monen otteeseen ja on useita aspekteja, joita käsittelemme oma-aloitemietinnössämme ja esittelin sen juuri muutama päivä ennen teidän ehdotustanne kuluttajien saattamista vahvampaan asemaan. Ja minulla on muutamia kysymyksiä. Ensimmäinen koskee epäreilun kaupankäyntitapojen tapojen kuusi artiklaa joka tekee laatueroista epäreilun kaupankäyntitavan, jos kahdella identisellä tuotteella on täysin e- erilaiset piirteet, joten miten valvontaviranomaiset pystyvät päättämään, mikä on merkittävä ero tuotteessa. Ja toinen kysymykseni liittyy johdantoosan kappaleisiin. Minun on sanottava, että olen varsin skeptinen, koska nämä johdantoosan kappaleet sisältävät avoimen listan legitiimejä syitä, joista joiden perusteella tuotteet, samanmerkkiset tuotteet voisivat vielä olla erilaatuisia Minulle ei oikein sopinut se, että näissä Jorantosan kappaleissa hyvin epämääräisin sanakääntein mainitaan kuluttajien mieltymykset, koska tämä voi olla vain tällainen takaovi, jonka kautta sitten eh, muuttuu mahdottomaksi se, että valvontaviranomaiset voivat arvioida näitä tuotteita perustuen objektiivisiin kriteereihin. Ja kolmas asia, jonka halusin sanoa, liittyy yhteiseen testausmenetelmään, jonka mainitsitte alustuspuheenvuorossanne. Sanoitte, että tulokset ovat pian saatavilla ja minua kiinnostaisi kuinka pian, kuinka pian voimme saada näitä testituloksia. Ja sitten äh, myönteisenä loppukaneettina haluaisin kiittää teitä siitä, että olette niin kovasti henkilökohtaisesti ollut mukana tässä asiassa Meillä on monta vuotta vaikeita ja joskus omituisiakin keskusteluja ja on kovasti ollut halua vähätellä tätä aihetta, niin nyt vihdoin ollaan menossa vähän tarkemmin siihen, mitä nämä laatuerot tarkoittavat ja mitä yksittäisissä tapauksessa voidaan tehdä, joten kiitos siitä. Thank you very much. And then uh, we have Mrs. Kiitos ja sitten Borsa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, olen todella iloinen siitä, että tulitte vieraksemme keskustelemaan tästä ehdotuksesta, joka todella tuo lisäarvoja, lisäarvoa kuluttajille hyvin tärkeissäkin kysymyksissä. Uskon myös, että teitä ei yllätä, että erityisesti pidän hyvänä tätä tuotteiden laatu ehdotusta. Tiedämme, että ongelma on olemassa mutta mitään lainsäädäntötoimia ei ole aikaisemmin asian eteen aloitettu. Minun maani kuluttajat ovat hyvin iloisia siitä, että he huomaavat, että nyt todella valaistusta tähän asiaan on tulossa ja olen todella kiitollinen teille tästä. Haluaisin myös kysyä aika samantyyppisenkin kysymyksen kuin tuossa Olga jo esittikin. Olen Envi-valiokunnassa tekemässä oma-aloite mietintöä tuotteiden laadusta ja olen siellä ottanut esille tämän direktiivin sopimattomista kaupallista menettelyistä, mutta siinä liitteessähän juuri todella tämä asia otetaan esille. Artikla 6 tässä ehdotuksessa on edelleen epäselvä, mitä eroa tässä nyt sitten olisi, erityisesti koska meillä on tässä aika epäselviä joiden osa kappaleita myöskin, joten haluaisin kuulla, kuinka näette, että tämä artikla toimisi käytännössä ja kuinka viranomaiset voivat arvioida, mikä on merkittävä ero tältä osin. Mielestäni on hyvin tärkeää, että on hyvin tärkeää, että kaikki tietävät ja on selvää kaikille, mitä me teemme, ja että myöskin kuluttajaviranomaiset ovat selvillä kaikista näistä toimenpiteistä. Sitten vielä kysymys, joka liittyy tähän ryhmäkanteeseen. Olen kirjoittanut Beukin puolesta tästä vastaavasta mekanismista juuri Volkswagen-skandaalin yhteydessä. Ja nyt haluaisin kysyä, että onko tämä laatukysymys teistä merkittävä sinällään ja voidaanko sitten tämän tyyppisiä toimia esimerkiksi tulevaisuudessa kuluttajiin soveltaa? Kiitos. Kiitos. Sitten viimeiseksi Mark Tarabella, olkaa hyvä. Merci, madame présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti, koska paljon jo tullut sanottua. Onnittelut, rouva komissaari. Te olette toiminut todella voimakkaasti tämän kuluttajan paremman aseman puolesta ja olen sitä mieltä, että tämä ehdotus on myöskin hyvin tasapainoinen aikoinaan komission virkamies, joka paljon käsitti esitteli näitä kuluttajakysymyksiä, löi vetoa champagnepullosta, että tällaista ei koskaan tällaista tapahtuisi, mutta kun nyt sitten kuitenkin tämä ryhmäkanne on tullut esille, niin minä haluan vielä juoda lasillisen champagnea teidän kunniaksenne tältä osin. Ja on tietysti hyvä, että tässä otetaan tämä amerikkalainen tilanne huomioon, se saattaa joitakuita hiukan hirvittää ja ymmärrän sen oikein hyvin, mutta tietysti uskon, uskon, että jarrut pistetään päälle siellä neuvoston puolella enemmänkään kuin täällä parlamentissa. Täällä parlamentissa meillä on vain itse asiassa 12 kuukautta aikaa jäljellä ja sitten alkaa vaalikampanja, joten tarkoitus tietysti olisi, että tämä vaalikauden aikana tämä homma saataisiin pakettiin. Se ei tule olemaan helppoa, mutta saattaa olla, että neuvosto siellä sitten vielä heittelee kapuloita ratkotaisiin. Yksi seikka vielä tämä laatuerot tuotteissa. Meidän täytyy tietysti pyrkiä torjumaan kaikkea sellaista petosta, joka jollain lailla vaikuttaisi tuotteiden laatuun ja äh, tietysti äh, jos kuluttaja maksaa jonkun hinnan äh, tuotteesta, mutta ne eivät kuitenkaan ole samanlaisia nämä tuotteet maasta toiseen, kuten herra Dalton tässä puhui Coca-Colasta, voin itse asiassa ottaa esillä tässä toisenkin epä terveen tuotteen, joka on näitä, liha, näitä liemikuutioita. Niillä on erilainen makuun, mutta se on ihan normaalia, koska 28 maassa ei varmasti voi ollakaan samanlainen maku. Ja tämä täytyy myöskin sallia tietysti myöskin elinkeinolle, joten että on eri maissa erilaisia tuotteita kuluttajien erilaiseen makuun. Mutta tämä on vähän eri juttu, koska tietysti sitten ainesosien täytyy olla samanlaisia, joten tällaisen ansaan ei saa mennä toisaalta sen välillä, että mikä on laatua ja mikä on sitten makujen eroavaisuus Euroopassa. Ja siitähän pitää pitää kiinni kiinni. Ja näiden huoneen esimerkkien lisäksi tietysti meillä on myöskin sellaisia tuotteita, joissa kysymys on sitten oikein hyvästä ravintoarvosta. Kiitos. Niin. Thank you very much. Kiitos. Ja sitten vielä lopuksi. Turkkaan, olkaa hyvä. No, Kiitoksia. Toivotan teidät tervetulleeksi, hyvä komission jäsen. Minulla on puheenvuoro kaikkien niiden muiden jälkeen, jotka ovat puhuneet äh, tästä tuotteiden äh, laatuerosta, koska minä olen varjoesittelijä ja näin kuuluukin. Äh, olen hyvin tarkkaan kuunnellut teidän puheenvuoronne. Sanotaan, että direktiivissä joka käsittelee epäreilua kaupankäyntikeinoja, ähm, on rangaistuksia mukana, mutta näitä ei hyödynnetä. Missä tämä ongelma on? Joko viranomaiset eivät osaa äh, panna täytäntöön lainsäädäntöä tai he eivät halua valvoa tai eivät osaa valvoa. Äh, olen kuunnellut äh, elintarvikejärjestöjen edustajia ja sitten on sanottu, että on erilaisia makumieltymyksiä. Hyvä komissaari ja hyvät kollegat, me olemme vapaita. Meillä on vapaus liikkua ympäri maailmaa ja muutaman tunnin sisällä me tutumme johonkin tuotteen. Ja sitten äh, haluamme löytää saman tuotteen äh, jostain muualta, minne menemme. Ei voi olla niin, että voimme muuttaa jonkun aineen ainesosia vain siksi, että jossain Euroopassa on eri makumieltymykset. Ei näin ole tai että voitaisiin käyttää makeutusainetta tai fruktuusia esimerkiksi sokerin sijaan jos käytämmekö sitten ruokosokeria tai juurikassokeria, niin kyse on kuitenkin sokerista, mutta jos käytetään keinotekoisia makeutusaineita, niin se on mielestäni sitten sokerin korvikkeita, niin se on sitten vakava asia. turvallisuudesta puhutaan. Minä olin eläinlääkintäviranomaisen johtaja Romaniassa. Minä olen valvonut tuotantoketjua minä tiedän kuluttajansuojalainsäädännön maassani ja laatuja ei ole koskaan valvottu. Äh, se on tuottajien tehtävä. Olemme nyt tulleet sellaiseen vaiheeseen, että tilanteen on muututtava. Meidän on perustettava äh, tai otettava käyttöön silloin, kun epäilyksiä on tai syitä olettaa on äh, tarkastukset, laatutarkastukset, jotta tällaiset petokset torjutaan. On hyvin vaikeaa tunnistaa, noudatetaanko reseptiä tuotannon aikana, mutta jos menemme paikan päälle valvomaan tilannetta, niin silloin hyvin pian tämä ilmiö tulee häipymään. Haluaisin kiittää teitä mielenkiinnosta. Thank you very much. And then, uh... Kiitos. Ja sitten antaisin komission jäsenelle mahdollisuuden vastata kaikkien kysymyksiin. Thank you very much uh, for all your... Kiitokset kaikista näistä kommenteista ja hyvin inspiroivista uh, viesteistä. Yritän nyt vastata myöskin kaikkiin kysymyksiin. Ensinnäkin en alustuksessa puhunut tämän uuden järjestelmän takaisesta filosofiasta. Me haluamme, että EU-ssa kuluttajilla olisi kuuluvampi ääni, että heillä olisi parempi tieto ja parempi mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, että he olisivat tarkkaavaisempia, aktiivisempia ja myöskin valmiimpia puolustamaan oikeuksiaan. Ja uskon, että tämä alhaalta ylöspäin menevä lähestymistapa puuttuu EU-sta, koska meillä on yleensä tendenssinä mennä ylhäältä alaspäin näiden asioiden hoidossa ja täytäntöönpanossa, joten tämä on nyt sellainen asia, joka meidän todella täytyy ottaa huomioon. Siis kuluttajien voimaanottaminen, tämä auttaa huomattavasti ja ö, tämä näkyy siis tuossa ryhmäkanteessa, se näkyy myöskin tuossa tuotteiden laatuerokysymyksessä, koska olen aina sanonut, että ilman ö, niitä ihmisiä, jotka eivät halua näitä huijaustuotteita ostaa, niin emme pysty mitään ö, tekemään, vaan todella tarvitsemme ihmisiä, jotka sanovat, että tätä me emme halua. Joten tästä ö, ryhmäkanteesta, tästä edustaja Kanteesta. Todellakin tämä on aivan ainutlaatuinen eurooppalainen tapa ottaa nyt tämä asia äh, meilläkin käyttöön. Ja periaatteessa lähdet, tai siitä periaatteesta lähdettiin, että tiedän, että mitä en halua, ja sen takia tämä amerikkalainen malli hylättiin. Sain hyvin hyvää tietoa amerikkalaisilta asiantuntijoilta ja amerikkalaisilta kauppakamareilta ja sitten halusimme välttää nuo samat virheet kuin mitä siellä on tehty ja halusin myöskin, että tämä on reilua kuluttajille. Halusin, että osoitetaan ihmisille, että tässä ovat oikeudet ja jos oikeuksia noudatetaan ja valvotaan kunnolla, niin myöskin Tällä tavalla kuluttajat saavat parempaa suojelua. Ja sen takia päädyimme sitten tähän tällaiseen ryhmäkanteeseen, jossa on siis kaksi tapaa tehdä. Ensinnäkin sellaiset tapaukset, joissa ei tiedetä, ketä nämä huijatut kuluttajat ovat. Ja tämä olisi tietysti ollut tämän dieselskandaalin tilanne noiden autojen konkreettiset omistajat, siis tiedettiin alusta lähtien. Ja Tähän tietysti tarvittaisiin korvauksia, sillä jos seisoo kuluttajien tai toimittajien edessä tällaisen Volkswagen-skandaalin jälkeen ja sanoo, että voi voi, ei meillä ole nyt mitään keinoja tällaisen tilanteeseen, amerikkalaiset toimivat paremmin, koska heillä on paljon nopeammat korvausmenettelyt, niin se ei todellakaan ollut mikään tähtihetki minun komissaarin urallani tämä todella itse asiassa oli sysäys siihen, että nyt täytyy lähteä työstämään jotakin sellaista, mikä todella tuo kuluttajille helpomman tavan mahdollisuuden, eikä myöskään kalliin tavan saada korvauksia, koska kyllä, jos yksilö lähtee tällaiseen prosessiin niin, ja jossa tulos on epävarma, niin varmaan kuitenkin se, että rahaa siihen täytyy laittaa samoin aikaa ja 70 prosenttia huijatuksi tulleista ihmisistä eivät yleensä tee mitään. Entistä enemmän itse asiassa tämä luku kasvaa ja erityisesti juuri kun kysymys on digitaalisesta kaupankäynnistä, koska silloin ihmiset eivät tiedä, että mistä on oikein kysymys ja sen takia he luovuttavat, jotta saisivat korvauksia. Sitten toinen tällainen kanava, jonka haluamme avata tässä tämän ryhmäkanteen kautta EUn tyyliin siis on se tapaus, jossa emme tiedä, ketä kuluttajat ovat, ketkä, mitkä ovat heidän nimensä, kuinka monta heitä on, mutta tiedämme, että heitä on kymmeniä, ehkä kymmeniä tuhansia, jopa ehkäpä miljoonia ihmisiä. Ja tämä pätee tähän Cambridge Analytican tapaukseen. Kysymys on 2,7 miljoonasta eurooppalaisesta. Pitäisikö heidän sitten yksilöinä lähteä raastupaan? No ei tietenkään mutta ihmiset ovat todella huolissaan yksityisyydestään, sen suojasta ja näistä kysymyksistä. Ja senpä takia näissä tilanteissa me emme halua, että jokainen saa oman korvauksensa, vaan haluamme, että meillä on jokin prosessi. Ja jos sitten tuomioistuin päättää, että rahaa maksetaan, niin silloin tämän rahan täytyy virrata kuluttajan suojaa, jotta kuluttajat saavat epäsuorasti tämän korvauksen. Ja mielestäni tässä tarvitaan tällaista reiluutta ja tätä me ehdotammekin. Ja tämä on todella kaukana tuosta amerikkalaisesta ryhmäkannemallista. Tämän pitää päteä tietysti myöskin rajat ylittäviin tapauksiin ja tämä meidän ryhmäkanteemme tietysti liittyy tähän CPC, siis joka on kuluttajansuoja yhteistyö toimenpide. Mehän teemme paljon yhteistyötä juuri rajat ylittävissä rikkomuksissa. Ja jos vain mahdollistamme tämän myöskin ryhmäkanteen tällä tavalla rajat ylittäviin laajamittaisiin rikkomuksiin, niin sehän vaan vie tärkein asiaa eteenpäin. Sitten on mainittava, että olemme hyvin varovaisia tämän ryhmäkannemallin osalta, että se todella myöskin noudattaisi kansallisia yksityisoikeudellisia ähm, edellytyksiä ja että ähm, ei mentäisi sellaiseen tilanteeseen, että jäsenvaltiot tänne, äh, jäsenvaltiot joutuisivat äh, ikään kuin törmäyskurssille. Ähm, emme pysty näin suureen vallankumoukseen suinkaan, vaan että rajoitumme näihin mainitsemini tapauksiin. Olen iloinen siitä, että kuitenkin tämä ryhmäkan ehdotus on niin laaja-alainen. Me aloitimme hyvin vaatimattomalla ajatuksella. Ehkä se voisi vaikkapa kattaa tällaiset perinteiset kuluttajariidat. Ja sitten minä sanoin, että joka vuosi me julkaisemme tämän kuluttajien tulostaulukon ja tämä on selkeä viesti, jonka saamme vuosittain. Kaikkein eniten kysymys on juuri rahoitussektorista ja siellä todella tulostaulukossa pal- paljon valitetaan rahoituspalvelusta. Sitten toisekseen matkustajan oikeukset, oikeudet, liikenne. Ja voimme jatkaa tietysti vaikkapa televiestinnän, energian sektoreille. Nämä ovat hyvin klassisia tapauksia. Äh, kuluttajariitoja on paljon, joten otimme vain siis äh, tämän tulostaulukon ja sitten pyrimme sitä sovittamaan tähän äh, ryhmäkanne ehdotukseen. Tämä kattaa siis kaikki nämä osa-alueet. Ja jälleen kerran olen todella iloinen tästä, että kun komissio nyt kerrankin on saanut aikaiseksi jotain loogista ja yksinkertaista, niin se tulee kuitenkin juuri niistä tiedoista, joita vuosittain keräämme ja joka sitten voi olla tällä tavalla myöskin käytännön hyödyksi ihmiselle. Jos sitten ajatellaan äh, digimaailman kehittymistä, niin äh, suuret yritykset äh, tulevat entistä suuremmiksi ja taas ihmiset ehkä tulevat entistä hitaammiksi, joten tälle on tehtävä jotakin ja uskon, että tämä on tässä myöskin hyvä ja oikea vastaus tähän kysymykseen. Niin tuosta ryhmäkanteesta monet puhuivat. Ehkä nyt sitten sitten siirryn tähän tuotteiden laatuerokysymykseen, koska tämäkin tuli useasti esille, mistäpä aloittaisin. Viime vuonna annoimme suuntaviivat ja toimijoiden vastaus oli, että tarvitaan selkeämpää kuvausta lainsäädäntöön, joten olemme tämän artikla 6 sitten luoneet ja samanaikaisesti työstämme myöskin tätä metodologiaa sen osalta, kuinka voimme testata tällaisia mahdollisia erilaatuisia tuotteita. Herra, Rova, edustaja Senalovaa tuossa kysyi, että mitä tarkoittaa, kun sanon pian. No, kun sanon pian, niin se tarkoittaa tietystikin ehkä viikkoja. Odotan, että tämä ratkeaa toukokuussa. Ja sitten olen, otan tämän esille markkinavalvojien pakeilla. Jäsenvaltiot tietysti päättävät, kuka tähän sitten ryhtyy ja sitten palaan tähän metodologiaan ja näihin ohjaus kysymyksiin ja aloitamme testauksen. Tässä metodologiassa on useita polkuja ja minulle on hyvin tärkeää, että tässä on sellainen menettely, jossa A-valtiossa oleva yksikkö tai henkilö menee sitten ostoksille valtioon B. No tämä kuulostaa ehkä sekavalta, mutta ähm, meille on sanottukin, että tällä tavalla ulkomailla ei voi käydä ostoksilla, mikä minusta nyt kuulostaa nyt vähän kummalliselta, mutta ehkä näin tietysti tämä on keskeinen kysymys. Joten äh, me tarjoamme tähän menettelytavan ja me tarjoamme myöskin paljon teknistä tietoa ja teknistä neuvontaa, kuinka voidaan ottaa huomioon tämä merkittävä ero. Ja tässä kysyttiin juuri tästä. Tämän täytyy tulla arvioiduksi tapauskohtaisesti tämä merkittävä ero artikla 6 mukaisesti erityisesti jos kysymys on perusteettomasta erosta, joka ei pohjaa mihinkään sellaiseen, minkä tuottaja pystyy todistamaan. Ja tarvitaan tietysti kaikenlaisia raaka-ainetietoja kussakin maassa. Tämä todella voi olla perusteeton, mutta voi olla, että tässä todella on jotakin perää. Ja sen takia haluammekin, että todisteet annetaan, että kuinka tämä voidaan perustella ja missä on todisteet siitä, että voimme todeta, että meillä on yhden merkin alla kahden tyyppisiä kahdenlaisia tuotteita. Ja tämä on tärkeää, koska yritin nyt teollisuusministeriölle selvittää tätä asiaa. Hehän varmasti saavat sen pöydälleen ministerineuvostossa, niin äh, minä äh, otin siinä äh, tiettyjen maiden kanssa juuri heidän kansalliset tuotteensa esille, mutta emme tietenkään millään lailla pyri lähtemään, emme millään lailla lähde nyt näitä makuja sanelemaan, enkä myöskään hintoja sanelemaan, vaan jos kysymys on kansainvälisestä markkinoidusta merkistä, niin silloin myöskin laadun täytyy olla kaikissa tämän merkin tuotteissa aivan samat, vaan hyvin yksinkertaista. Ja tämä metodologia tuo sellaisia teknisiä välineitä, joilla kansalliset valvontaviranomaiset pystyvät testaamaan ja vertailemaan ja myöskin voivat ryhtyä toimiin aivan välittömästi, kun tätä metodologiaa on sovellettu. Uskon, että nämä suuntaviivat, jotka olemme viime vuonna toimittaneet, niin uskon, että niitäkin voidaan käyttää ja ottaa käytäntöön ne. Monet ministerit ovat ottaneet yhteyttä ja myöskin jotkut edustajat, kansanedustajat ja jäsenvaltioiden viranomaisten edustajat me haluamme, että tämä tulee lainsäädäntöön, siitä juuri on kysymys, mutta samanaikaisesti komissio antaa myöskin hyvin selkeän juridisen näkemyksen siitä, että tämä menettely pitää ottaa käyttöön saman tien. kun jäsenvaltiot tämän metodologiat saavat käyttöönsä, niin en ymmärrä, minkä takia tätä testauta aloitettaisiin saman tien tämän vuoden toisella puoliskolla ja silloin myöskin aloitamme työn myöskin pesuaineiden osalta tietenkään kysymys ei ole näistä elintarvikkeista, vaan myöskin pesuaineista. Näissä on ollut samantyyppisiä ongelmia, joten niiden kimppuun käymme sitten jatkossa. Niin, herra Dalton, ovelta ovelle myynti. Kyllä. Nyt pyrimme siihen, että jäsenvaltiot pystyisivät päättämään minkälaista yksityisyyden suojaa tai terveyden suojaa tämä saattaisi ehkä haastaa ja pitäisikö jollain lailla tätä kieltää tai ainakin rajoittaa jos tällaista markkinointia tehdään, jos jäsenvaltiot sitten tähän lähtevät, niin silloin se on ilmoitettava komissiolle annettava tiedoksi komissiolle ja taattava se, että nyt ei lähdetä kieltämään oveltavalle myyntiä vain pelkästään muutoin kuin, että kysymys on todellista uhkasta ihmiselle. Neljä jäsenvaltiota mm, käsittääkseni ovat jo nyt tätä käytäntöä ryhtyneet rajoittamaan ja mm, viisi, kuusi jäsenvaltiota tämän lisäksi käsittääkseni ovat myöskin pitäneet kuluttajia tässä hyvin haavoittuvina, tai tiettyjä haavoittuvia kuluttajaryhmiä on pidetty haavoittuvina, erityisesti vammaisia, iäkkäitä, äitiyslomalla olevia, Nämä ovat siis haavoittuvia ryhmiä, jotka voivat ehkä tästä tämän tyyppisestä myynnistä kärsiä. Ja olemme jo itse asiassa tehneet joitakin tutkimuksia, jotka osoittavat, että jäsenvaltioissa kenties on eroavuuksia tältä osin, ja ne täytyy tietysti ottaa huomioon. Mitä tulee sitten tähän perumiseen? No, odotinkin jo, että tätä varmasti kritikoidaan Äh, kuluttajan suoja näkökulmasta katsottuna. Me ajattelimme, että olisi reilua äh, toimia tällä tavalla äh, Refitin puitteissa ja että myöskään elinkeinoharjoittajille tulisi aivan liiallista taakkaa tässä. On siis se mahdollisuus, että otetaanko nämä tuotteet takaisin vai pitääkö saman tien maksaa rahat, kun tällainen ilmoitus on tehty. No, tämä pohjaa hyvin moniin tapauksiin, jossa kuluttajat todella käyttävät väärin lainsäädäntöä. Emmekä tietenkään halua myöskään edistää oikeuksien väärinkäyttöä, ja senpä takia olemme tämän ehdotuksen tehneet. No, tämähän on siis ehdotus, ja uskon, että te varmastikin sitten sitten äh, sitä hyvin tiiviisti seuraatte ja katsotaan sitten, että mikä on lopullinen tulos. Ja toivon tietysti kuitenkin, että tämän tuloksen saamme ennen tämän vaalikauden päätöstä. Sitten näistä ähm, vihjeen antajia, vihjeenantajista ja tästä ehdotuksesta. No tämä on kyllä hyvin uunituore juttu. Me olemme todella ilmoittaneet äh, tästä tämän ryhmän suojelusta. Siis jos kysymys on rehdistä ihmisestä, joka haluaa tätä julkista äh, julkista äh, taloutta äh, palvella, kun kysymys on väärinkäytösten paljastajista, niin hyvin monissa tapauksissa ihmiset tietysti pelkäävät äh, esimerkiksi sitä, että he saavat potkut tai että tulee joitakin taloudellisia äh, seuraamuksia tai näin poispäin. Me haluamme kuitenkin näille henkilöille, väärinkäytösten paljastajille siis äh, antaa lisää äh, suojelua ja erityisesti kun kysymys on tuotteiden laadusta, tuoteturvallisuudesta ja myöskin kuluttajan suojasta, niin tämä liittyy myöskin tähän. Samoin myöskin rahanpesuun, korruptioon, ähm, lahjontaan. On siis hyvin pitkä lista asioita, joissa tarvitsemme yhteistyötä. Äh, sitä, että nämä rehelliset ihmiset ajoissa todella kertovat, että jotakin nyt uhkaa kenties julkiselle järjestykselle, julkiselle kansanterveydelle on olemassa, siis että antavat jonkun vihjeen. Ja toivon todella, että tämä ehdotus myöskin saa hyvän vastaanoton myöskin jäsenvaltioissa. Sitten palaan vielä tähän kuluttajat vahvempaan asemaan ehdotukseen neuvoston näkökulmasta. Olen käynyt paljon keskusteluja, kuullut jäsenvaltioita ja teollisuusministerit näkevät kaikkein ongelmallisena juuri tämän seuraamusten harmonisoinnin. Ja varmastikin tätä on vielä selvittävä paremmin, että äh, tämä koskee nimenomaan juuri näitä rajat ylittäviä tilanteita ja sen takia tässä toimitaan siis äh, EU-tasolla, koska he ottivat tässä tietysti läheisyysperiaatteen esille. Sitten toinen ongelmallinen kysymys on äh, elintarvikkeiden laatuerot. Tämä tarvitsee varmasti vielä lisää selvennyksiä ja vakuutteluja. Ja sitten kaikkein vähiten ongelmia on nyt aiheuttanut tämä ryhmäkanneehdotus, mutta kysymys on siis teollisuusministereistä ja tietysti joudumme myöskin keskustelemaan muiden ministeriöiden kanssa vielä. Herra Zulo otti esille tämän Dieselgatein, Volkswagen-skandaalin. Valitettavasti emme pysty soveltamaan ryhmäkannetta tähän. Tämä oli tietysti oppitunti, josta me nyt sitten otamme opiksemme ja kun kysymys on näistä seuraamuksista ja ryhmäkanteesta ja muusta, niin todennäköisesti tämä tulee sitten vasta myöhemmin voimaan ja henkilötiedot liittyvät tähän myöskin. Yleisten tietosuojasääntöjen rikkominen tietysti on hyvin tärkeä kysymys. EU-kansalaisten tietosuojaa täytyy suojella. Tässä ryhmäkannemallissa voitaisiin tietysti kattaa myöskin ei pelkästään tällainen Cambridge Analytica-tapaus, vaan myöskin ruoan elintarvikkeiden laatu, joten tätä pystytään siis soveltamaan molempiin tapauksiin, mutta vasta sitten tietysti kun se tulee voimaan sitten Rova Stylerille. Nämä uudet tendenssit ja äh, tekoäly ja kaikki tällaiset kysymykset, jotka tulivat tässä esille äh, keskiviikko viikkona, onko nyt maanantai, niin siis kahden päivän päästä aivan pian me julkistamme tekoälyä koskevan tiedonannon ja otamme myöskin esille tuoteturvallisuuden ja piakkoin myöskin toteamme, että nykyistä EUn turvapuitteistoa sovelletaan, kun kysymys on vaikkapa esimerkiksi radiolaitteista tai yleisestä tuoteturvallisuusdirektiivistä, siis nykyistä lainsäädäntöä tähän tekoälyyn ja esineiden internettiin pyritään tällä hetkellä soveltamaan, joten tuoteturvallisuus saattaa tietysti vaarantua myöskin näissä tilanteissa. Ja ensi vuoden aikana sitten julkaisemme kertomuksen, jossa tulee esille myöskin varmasti se, mitä komissio esittelee tulevaisuutta ajatellen, siis mitä äh, yksittäisiä lainsäädäntöaloitteita tekoälyn osalta olisi tulossa. Ja sitten nähtäväksi jää, josko äh, tulee sellainen tunne, että nyt kiireellisesti tätä lainsäädäntöä EU-ssa tarvittaisiin, mutta tällä hetkellä äh, kuitenkin toteamme, että tämänhetkinen lainsäädäntö pätee tähän Varmastikin moni tärkeä asia jäi pois, mutta haluaisin kuitenkin vielä kiittää Rouva Senalovaa siitä, että tuette tämän äh, toten, toteten, äh, sitä, että toteten laatuerot otetaan todella vakavasti huomioon. Äh, tiedätte, että tämä komissio haluaa olla suuri suurissa asioissa ja uskon, että tämä on tästä esimerkki. Ja sitten haluan myöskin kiittää edustajia Gebhardt, Arimo ja Foss siitä, että he ovat tukeneet tätä direktiiviä digitaalisisännöistä ja myöskin sopimuksista ja myynnistä. Minä keskustelen ensi viikolla Bulgarian kauppaministerin kanssa, koska tietysti Bulgarian puheenjohtajakaudellaan olisi hyvä edistää tätä asiaa ennen kuin vaalikausi päättyy. Tämä on nyt todella hoidettava, koska jotakin hyvin tärkeää jää puuttumaan tänä digiaikana tästä EU-kuluttajasuojalainsäädännöstä. Kiitos. Uh, Kiitokset oikein paljon komission jäsen, että vastasitte kaikkiin näihin kysymyksiin, hyvin konkreettisiin kysymyksiin. Kiitokset oikein paljon. Me teemme oman osuutemme näiden asioiden loppuun viemiseksi ja, ja odotamme kärsivällisesti teidän ehdotuksianne. Kiitoksia. So Amethyst, I would like to uh, finish uh, the first part of our meeting. Haluaisin päättää tämän kokouksen ensimmäisen osan, koska meidän täytyy sitä vaihtaa salia, koska meillä on Inkon ja Intan yhteinen äh, kokous äh, kulttuurituot tuotteiden viennistä neljä Q1 Jan rakennuksessa. Näemme sitten siellä.